Setzen Sie sich vielleicht einen Moment, dann sitzen alle. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Suorien ja yleisten vaalien käyttöönoton asetuksen mukaisesti julistan Euroopan parlamentin ensimmäisen istunnon vaalien jälkeen avatuksi. Hyvät kollegat, pyytäisin, että nousitte seisomaan kuuntelemaan Eurooppa-hymniä. Hyvät kollegat, toivotan teidät sydämesti tervetulleeksi Euroopan parlamentin ensimmäiseen täysistuntoon vaalien jälkeen. Äh, onnittelen kaikkia uudelleen valittuja kollegoja ja niitä, jotka on valittu tänne ensimmäistä kertaa vähän vähemmän kuin puolet 736 jäsenestä on valittu ensimmäistä kertaa Euroopan parlamenttiin. Erityisen minua ilahduttaa se, että 35 prosenttia jäsenistä on naisia. Näin suuri tämä osuus ei ole koskaan ollut Euroopan parlamentissa. 170 170 miljoonaa kansalaista on osallistunut vaaleihin. Ja heidän, meidän työmme, hyvät kollegat, sen tavoitteena on tärkeä asia, nimittäin mantereemme yhdistäminen. Me emme saa koskaan työssämme unohtaa sitä, että Euroopan unioni perustuu arvoihin, ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin, vapauteen, demokratiaan, oikeuteen ja rauhaan, ne ovat työmme perustana. Ja solidaarisuus yhdistää meitä. Pyytäisin, hyvät kollegat, että johtotähtenämme olisi aina keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Jos näin on, niin tulemme toimimaan menestyksekkäästi ja ryhtykäämme nyt työhömme. Muistutan siitä, että työjärjestyksen mukaan lähtevän puhemiehen puheenjohtajuuden aikana ei voida käydä mitään muuta keskustelua kuin puhemiehen vaali ja valtakirjojen tarkistus.